Guten Abend. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa, hyvät kollegat. Myöhästymisen takia äänestysselityksiä ei järjestetä heti äänestysten jälkeen, vaan keskustelujen päätteeksi. Ensin äänestämme Kirkkosin mietinnöstä Euroopan globalisaation rahaston varojen käyttöön otto Meillä on nimenhuutoäänestys, johon tavarten tarvitsemme määrä enemmistön. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Kristoforun mietintö, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. Tämäkin on nimenhuutoäänestys. Tässäkin tarvitaan määräenemmistö. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kollega Kriso Gonoksen mietintö liittyen Antonio Marinio Epinton koskemattomuuden poistamista. Tässä äänestetään yksinkertaisessa äänestyksessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kollega Zviefkan mietintö liittyen Ivan Jakovicin koskemattomuuden poistamiseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Negreskun mietintö liittyen eh, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto, nimenhuutoäänestys, määräenemmistö, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Regnerin mietintö liittyen herra Viktor Uspatskin koskemattomuuden poistumiseen. Kollega Verhofstadt, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia näistä sympatian ja kannustuksen osoituksista puhemies. Sen jälkeen kun käytiin painokasta keskustelua puhemies Schultzin ja minun välilläni. Niin Schultz sanoi minulle, että minun täytyy nyt puhua tästä asiasta, eikä kaksi tuntia sitten. Viittaisiin, haluaisin, että tämä mietitään takaisin valiokuntaan työjärjestyksen artiklan 188 alakohdan 2 mukaisesti tässä nojalla. Syy on se, että mikäli lukee tämän mietinnön vielä jää epäilyksiä, jotka liittyvät tärkeisiin asioihin Wikileaks-asiakirjoihin niin poispäin, mutta niin ikään on epäilyksiä, jotka liittyvät tärkeään asiaan. Kun me äh, käsittelimme herra Sivrin tapausta, silloin todettiin, että ne koskemattomuutensa evätään, mutta että hänellä on mahdollisuus silti harjoittaa mandaattiaan, joten hänen henkilökohtaista vapauttaan ei rajoitettu. Ja minä esitin kysymyksen oikeudestaan asioiden valikunnalle. Tulisiko se silloin samaan päätökseen vielä? Ja voisiko suurelleen pohtia tätä päätöstään niin, että herra Platskinin henkilökohtaista vapautta ei rajoiteta? Uspatskisilla pitäisi olla sellainen, miksi hänellä on erilainen kohtia kuin herra Sivrinillä, joka kuitenkin oli epäiltynä korruptiosta, ja tämä on paljon vakavampi juttu. Tästä syystä minä pyydän, että äänestetään siitä, voitaisiinko lähettää takaisin valiokuntaan. Verhofstadt, nach unseren... Kiitoksia kollega Verhofstadt. Ähm, tässä sääntöjen mukaan yksi kollega voi puhua tämän puolesta ja yksi sitä vastaan. Kuka halusi puhua tämän puolesta? Kollega Golnisch? No. no. Ich habe das entschieden. Monsieur le Président. Puhemies vaikka herra Verhofstadt on poliittinen vastustajamme, voin täysin tukea häntä. Minä olen ollut yli kymmenen vuotta erityiskomiteassa, joka silloin oli mandaattina ja imutettiin tarkistusvaliokuntaa. Ja tässä eräs kollega Donets sanoi suoraan, että kun vaikutti siltä, että oli poliittista vainontaa ja poliittiset vastustajat olivat jonkun edustajan kimpussa, niin piti eh, pitää koskemattomuus yllä. Minä olen aina toiminut näin myös silloin, kun kyseessä on ollut poliittinen vastustaja. Minä olen harmilla havainnut, että tässä on menty siihen suuntaan, että koskemattomuus on pidetty yllä yleisesti ja sitten se on pidätetty myös poliittisista syistä silloin, kun parlamentaarikot ovat poliittisesti epäkorrekteja. Minä lopetan kohta. Olisi ollut hyvä, jos herra Verhofstadt olisi toiminut. Kiitoksia, kollega Golnish. Meillä on yksi minuutti teitä. Koskevat samat säännöt kuin kaikkia muitakin. Ja minä, äh, kollega äh, päätin, että herra Golnis tukee tätä ehdotusta. Hän on toisesta ryhmästä, niin se onnistuu. Sitten kuka haluaa vastustaa tätä ehdotusta? Kollega Regner. Senskili. Uspaskitsilla oli kyllä hyvin aikaa ottaa kantaa tähän tapaukseensa ja oikeudellisten asioiden valiokunta on toiminut hyvin huolellisesti tässä asiassa, kuten muissakin koskemattomuutta koskevissa tapauksissa. Olemme käsitelleet tätä pitkään jo viime kaudella. Tämä on menetty järjestelmä, joka on nyt korkeammassa oikeusasteessa ja me olemme tätä asiaa jälleen kerran käsitelleet hyvin tarkkaan juuri valiokunnassa, joten päätös on kypsä nyt. Me olemme tätä asiaa hyvin pitkään ja tarkkaan tarkastelleet ja nyt on kypsä aika äänestää tästä. Vielen Dank, Frau Kollegin Regner. Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist dafür? Kiitoksia puhujille. Äänestämme puolesta. Anteeksi. Ensinnäkin äänestämme siitä, että tämä palautetaan valiokuntaan. Kuka kannattaa palauttamista? Kuka vastustaa? Jos näin tämä oikein, niin tämä on enemmistö, mutta tarkistetaan tämä. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä ehdotus on hylätty. Nyt päätämme Regnerin mietinnöstä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi kollega Duudan mietintö, joka liittyy edustaja Albertiinin koskemattomuuden pidättämiseen, äh, puolustamiseen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi kollega Landsbergiksen mietintö makrotalouden apu Ukrainalle. Meillä on useampia nimenhuutoäänestyksiä. Äänestämme tarkistuksesta seitsemän. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Alkuperäinen teksti, yksi artiklaa, kohta kolme äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 4. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti, artikla 3, kohta 1. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Nyt kättä nostamalla. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 5, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten ää, niin pyydän anteeksi tarkistus 6, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt äänestämme komission ehdotuksesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt menemme kollega Kailin mietintöön, joka koskee verotusta käsittelevää vuotuista kertomusta. Kappale 5 alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 suullinen tarkistus kollega Kaililta. Olkaa hyvä amendment uh, welcomes the swift implementation. toivottaa tervetulleeksi maakohtaisen raportoinnin nopean täytäntöönpanon koskien pankkeja niin kuin se on mainittu neljässä tarkistuksessa pääomavaatimusdirektiivissä pyytää, että komissio seuraavana askeleena ottaa käyttöön pakollisen maakohtaisen raportoinnin rajat ylittäville yhtiöille paitsi PK-yrityksille kaikilla aloilla ja kaikissa maissa, joissa ne toimivat, mukaan lukien eh, ei yhteistyötä tekevät oikeudenkäyttöalueet ja veroparatiisit on tarkistettava saman tien tämä direktiivi ja varmistettava, että hallinnoista taakkaa vähentää. Paljon kiitoksia. Onko vastustusta? Ei ole. Sitten äänestämme tästä vuodesta 37. Näin kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty luulisi, mutta tarkistetaan kuitenkin. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 39, alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksy. Toinen osa, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksy. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 67 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksy toinen osa puolesta. Tarkistetaan osa yksi Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tämä ei nyt ollut kovinkaan selvää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty samalla enemmistöllä. 70 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten johdatuskappale M, alkuperäinen teksti, nimenhuuto, äänestys, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt päätöslauselma kokonaisuudessaan. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestykset päättyvät. Pyytäisin sydämellisesti kaikkia niitä, jotka haluavat jatkaa kuuntelemista istumaan, jäämään istumaan ja ne, jotka eivät halua kuunnella lähtemään salista, mutta pikaisesti, koska haluavat